viesti ihan riippumatta siitä, että myöhemmin käytäisiin pidempää keskustelua ja saataisiin pidempi päätöslausuma. Selvä. Asia puoli tässä lienee selvä. Konbenditin ja Zymerin esitys on se, että käydään keskustelu nyt ja sitten tässä täysistunnossa myös äänestetään päätöslauselmasta. Äänestäkää, nostakaa nyt kädenne, jos kannatatte tätä ehdotusta. Jos vastustatte, niin nyt käsi ylös ja tyhjää. Eiköhän tämä esitys tullut hyväksytyksi enemmistöllä. Sitten seuraavat tarkistusten määräajat tiistaina kello 20 ja sitten yhteiset päätöslausumat ja muutokset kello 12 keskiviikkona ja sitten tarkistukset näihin yhteisiin päätöslausumaesityksiin keskiviikkona kello 13 ja sitten äänestämme torstaina kello 12. Nyt tämä esityslista on saatu valmiiksi ja siirrymme kollega Zwifkan mietintöön, jonka aiheena on tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Tadeusz Zwifka, neljä minuuttia. Przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i koledzy. Komission jäsen, hyvät kollegat. Siitä lähtien, kun olemme käsitelleet tuomioistuinten toimivaltaa, koskevia Olisi aika hienoa, jos voisitte poistua niin hiljaa, että esittelijä voisi käyttää puheenvuoroaan, eli selkokielellä sanottuna poistukaa hiljaisesti. Olisiko mahdollista? Hieno juttu. Ja nyt Zwifka, aloittakaa alusta, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję ponownie, panie przewodniczący. Zatem wrat- <laughs> Kiitos jälleen puhemies. Puhuin tuossa jo Bryssel yhden uudelleen laatimisesta ja heti tämän urakan alussa ymmärsin, kuinka hankala tämä tehtävä oli. Asetusta pidetään varsin toimivana välineenä ja sen toiminnan tarkastelu ja muuttaminen osoittautuikin oikein haastavaksi tehtäväksi. Olemme viime kuukausina tehneet kovasti töitä, mutta kaikilla osa-alueilla olemme saaneet aikaan aika hyvät kompromissit mielestäni. Olemme keskustelleet epämuodollisten kolmikantakeskustelujen puitteissa eri puheenjohtajien johdolla ja toivomme saavamme ensimmäisessä käsittelyssä sovun aikaan. Ensimmäinen pääasia oli eksekvatuurista luopuminen. Puolan kaudella siinä päästiin yhteiseen lähestymistapaan, joka oli pitkälti sen kaltainen kuin mietinnössäni todetaan. Eksekvatuurista luovuttaisiin siis tuomioiden kulun, niiden täytäntöönpanon kulun sujuvoittamiseksi ja myös kustannusten vähentämiseksi. Samalla kuitenkin kaikki turvalausekkeet säilytetään sellaiset, jotka suojaavat, suojaavat asianosaisia. Hyvin ratkaisuihin päästiin pitkälti siksi, että jäsenvaltiot luottivat oikeudellisen yksikön näkemyksiin tässä asiassa. Neuvosto ja parlamentti keskustelivat asetuksen soveltamisesta kolmansiin osapuoliin niin sanotusta käänteistä vaikutuksesta. Työskentelymme alussa olin aika epäileväinen sen suhteen, voidaanko Bryssel yksi asetusta näin kattavasti muuttaa, mutta kuitenkin lopulta olemme päätymässä siihen, että kuluttaja-asioissa, kuluttajasopimuksissa otettaisiin kolmas osapuoli mukaan ja se tarkoittaisi sitä, että kuluttajat voisivat perätä oikeutta sellaisissa asioissa, joissa, joissa tuotteen tai palvelun myyjä on sijoittautunut EUn ulkopuolelle. Tämä on mielestämme hyvä askel eteenpäin, sillä siinä, sillä voidaan suojata heikointa osapuolta tämän tyyppisissä sopimuksissa. Sitten tuomioiden täytäntöön panoa lähikuukausina ja vuosina tarkastellaan edelleen. Oikeuspaikkasopimukset osoittautuvat aika kiperäksi kysymykseksi ja kaikki osapuolet olivat sitä mieltä, että status quo kannattaisi säilyttää, eli oikeuspaikkasopimukset jätettäisiin kokonaan tämän sopimuksen ulkopuolelle. Ja tässä siis kyse on etenkin välitysmenettelyistä ja niihin puututtaisiin vain johdanto-osan perustelukappaleessa. Sitten vielä sananen delegoiduista säädöksistä. Komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli delegoituja säädöksiä, mutta sitten ne poistettiin. Komissio poisti ne. Tanska puheenjohtajana on ottanut ne uudelleen mukaan ja siihen olemme oikein tyytyväisiä. Myös oikeuspaikka-asioissa on päästy eteenpäin ja etenkin Kyprokselle haluan puheenjohtajana antaa tässä kiitosta, sillä se on tehnyt oikein hyviä ehdotuksia asian suhteen johdantoosassa ja uskon, että säännökset ovat riittävän tarkkoja. Lopuksi haluan kiittää kaikkia osapuolia, jotka olivat mukana tässä prosessissa, etenkin komission jäsen Redingia sekä Puolaa, Kyprosta ja Tanskaa puheenjohtajina. Lisäksi myös tietenkin varjoesittelijöitä juurivaliokunnasta, jotka kaikki halusivat saada työn päätökseen. Komission puolesta varapuheenjohtaja Reding seuraavaksi, olkaa hyvä. Puhemies, on hienoa nähdä, että tällä istuntoviikolla käsitellään Bryssel 1 asetuksen uudistamista. Haluaisin kiittää kaikkia niitä poliitikkoja, jotka ovat asialle omistautuneet ja myös virkamiehiä, jotka ovat tätä asiaa edistäneet. Aivan ensinnä tietysti kiittäisin esittelijä Swifkaa ja hänen valiokuntansa ja sitten puheenjohtaja Kausia Puola, Tanskaa ja Kreikkaa puheenjohtajavaltiona. Ne ovat mahdollistaneet sen, että tämä asia on edistynyt hyvin ensi kuun neuvostoon. Tämä on todellinen menestystarina sekä kansalaisten että yritysten että sisämarkkinoiden osalta. Ja tämä on yksi niistä menestystarinoista, joiden pohjalle voidaan eurooppalainen ole rakentaa. Ja tämä osoittaa sen, että oikeus voi edesauttaa myös kasvua. Kyseessä on 500 miljoonaa kuluttajaa ja tarkoitamme lähinnä PK-yrityksiä, jotka eivät kovasti halua käyttää sisämarkkinamahdollisuuksia siksi, että tässä on näisiä juridisia esteitä. 40 prosenttia yrityksistä harjoittaisi lisää rajatylittävää kauppaa, jos riitön ratkaisumenettelyä yksinkertaistettaisiin. Ja tähän me juuri pyrimme, pyrimme poistamaan byrokraattisia esteitä, joista aiheutuu lisää kustannuksia ja oikeudesta epävarmuutta yrityksille. Tämä on meidän keskeinen tavoitteemme, kun haluamme saada aikaiseksi sellaiset sisämarkkinat, jotka ovat houkuttelevia myös PK-yrityksille. Bryssel ykkösen uudistamisella me nyt kannamme kortemme kekoon tärkeällä tavalla. Kuten esittelijä sanoi, me nyt pääsemme eroon eksekvatuurimenettelystä. Se on sellainen menettely, joka yleensä ei ole tarpeellinen ja siihen menee paljon rahaa, 2000 euroa per juttu, jotka ovat aivan turhia. Jatkossa tätä byrokratian kiemuraa ei ole enää ja tästä aiheutuu 47 miljoonaa eh, yrityksille voittoa vuosittain ja me lähdemme toimimaan niin kuin Yhdysvalloissa on pitkään tehty artiklan neljä pohjalta perustuslaissa. Siinä sanotaan, että on olemassa tällainen luottamusperiaate. Kun Meksikoa tuulesta pääsimme eroon, niin tämä pätee myös Euroopan unioniin. Täyden luottamus vallitsee. Ja sitten tämä oikeuspaikan valinta, kysymys, se toteutui paremmin jatkossa. Suurin osa yrityksistä oli 70 prosenttia kaikista yrityksistä ja 90 prosenttia suurista yrityksistä tekee tällaisia oikeuspaikkasopimuksia osapuolten asian. Osaisten on oltava varmoja siitä, että heidän valintansa kunnioitetaan ja tämän tarkastuksen pohjalla tässä lisätään oikeusvarmuutta. Näissä tapauksissa sitten on Bryssel ykkösen ulkoiset aspektit, kun kyseessä ovat yhteydet kolmansiin valtioihin. Ja tässäkin tapauksessa, jos ajatellaan heikompaa osapuolta, niin me olemme tehneet sellaisia päätöksiä, joiden pohjalta kaikki kansalaiset ja kuluttajat Euroopassa voivat päästä tuomisten käsittelyyn riippumatta siitä, missä he asuvat. Tästä on paljon hyötyä Euroopan kansalaisille. Ja sitten tämä hankala välitysasia. Esittelijät Sirka voin hyväksyä tämän kompromissin, joka menee ihan oikeaan suuntaan. Eli lopuksi puhemies sanoisin, että tämä on tärkeä askel kun pyritään todelliseen eurooppalaiseen oikeusalueeseen. Haluaisin kiittää parlamenttia sen antamasta tuesta. Minä mielelläni ajan parlamentin ehdotusta neuvostossa ja odotan, että joulukuussa voimme sitten juhlia menestystä. Kiitos komission jäsen. Ja nyt sitten työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan Puheenvuoron käyttää Evelin Regner. Kiitos, puhemies. Arvoissa komission jäsen Reding. Me olemme kaksi vuotta neuvotelleet ja haluaisin kiittää kärsivällistä esittelijä herra Zwifkaa siitä, miten hän on hoitanut neuvotteluja. Haluaisin kiittää myös Kyprosta, Tanskaa ja Puolaa, jotka ovat puheenjohtajavaltiona tehneet työtä tämän asian eteen. Tämä ei nyt ole mikään vallankumous, mutta tämä on kuitenkin hyväksyttävä tulos. Siinä on parannuksia kuluttajille ja työntekijöille. Mm, mitä tulee päätösten toimeenpanoon, niin toimi jo hyvin ennen tätä päätöstä sisämarkkinoilla. Muutama myönteinen asia, jotka ovat tärkeitä minun ryhmälle, SD-ryhmälle. Ensinnäkin täytyy olla selkeät säännöt. Tämä on erittäin tärkeää kansalaisille ja yrityksille ja sisämarkkinoiden toimivuudelle. Se, että eksivatuurista luovuttiin, tämä oli tietenkin ydinkysymys ja vaikka sitä epäiltiin, niin kuitenkin päädyimme luopumiseen. Se, että myös kolmannet maat ovat asetuksen alaisia, ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa, kuitenkin kuluttajakysymyksissä, jotka koskevat yksittäisiä työsopimuksia. Tässä suojellaan heikompaa osapuolta ja tämä on erittäin tärkeää. Neuvottelut ovat äh, olleet käynnissä jo vuodesta 2009 lähtien. Ja uusin versiokin on jo kaksi vuotta vanha. Ja on aika omituista, että komissio puhuu uudesta versiosta recastista. Mielestäni tässä pitäisi yksinkertaistaa toimintatapoja, nopeuttaa niitä, sopeuttaa lainsäädäntötekstejä. Bryssel yksi eh, on hieman ristiriitainen kysymys ja se johti siihen, että menettelytapa ei ollut lyhyt eikä yksinkertainen. Ainoa syy, jonka voin tähän löytää, on, että se haluaa rajoittaa parlamentin ja neuvoston lainsäädäntövaltaa ja tämä on aika kyseenalaista ja minä vaadinkin, että toimielinten välinen sopimus työstetään tämän kysymyksen suhteen. Ei voida salloa, että tällä tavalla rajataan lainsäädäntövaltaa ja tehdään suuria muutoksia asetukseen. Sitten lopuksi vielä puhutaan Bryssel-asetuksen tulevaisuudesta, niin minä lausunnon laatijana työllisyysvaliokunnassa vaatisin myös työtaisteluiden mukaan ottamista. Ja tässä saataisiin aikaiseksi koherenssia myös materiaalioikeuteen. Varsinkin silloin, kun puhutaan tietyistä korvausmenettelyistä. Kun puhutaan lakkoilusta, niin täytyy käyttää tiettyjä lakeja. Ja minä haluaisinkin, että komissio ottaa tämän huomioon, koska me Euroopan parlamentissa tulemme ainakin kiinnittämään tähän huomiota. Kiitoksia. Otatteko vastaan Stojanovilta sinisen kortin? Olkaa hyvä, Stojanov. Благодаря, господин председател. Госпожо Регнер, вие няколко пъти казахте, че се Komission jäsen, anteeksi edustaja Regner, totesitte, että puhutte sosiaalidemokraattina ja edustatte ryhmänne kantaa, mutta teidän piti kyllä esitellä tässä työllisyysasioista vastaavan valiokunnan kantaa. Teillä oli kolmen minuutin puheenvuoro ja puhuitte viimeiset puoli minuuttia valiokunnan kannasta. Voisitteko vastata siten, että kertoisitte tarkemmin valiokunnan kannasta? Herra Stojanov, olette aivan oikeassa. Minä olen niin innoissani, kun saan olla SD-ryhmän jäsen. Minä olen sosiaalidemokraatti, olen sitä mielelläni ja työllisyysvaliokunta käsitteli lähinnä työtaistelukysymyksiä ja ehkä puhuin liian hitaasti. Kiitoksia ja sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat edustajat ensinnäkin. Raffaele Baldessare, olkaa hyvä. Si, grazie presidente, gentile commissaria, colleghi e colleghi. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tällä hetkellä, kun puhutaan lisää integraatiosta Euroopassa, tämä kuulostaa joidenkin korvissa provokaatiolta, koska hyvät ovat ja nyt lähdetään kuitenkin puhumaan tällaisen asetuksen uudistamista. Tämä on vaikea työ, mutta kuitenkin tärkeää, kun pyritään lähentämään kansallisia lainsäädäntöä. Siksi haluaisin onnitella kollegamme esittelijä tästä erinomaisesta työstä yli kahden vuoden vaikeiden neuvottelujen jälkeen on päästy tämän hyvin tärkeän asetuksen tarkastuksen loppuun. Bryssel yhdestä saadaan hyvin tärkeitä päätöksiä, joiden pohjalta voidaan varmistaa ihmisten yhdenmukainen kohtelu tuomioissa tuomioistuimissa Euroopan unionin sisällä. Täällä on yhteisiä sääntöjä siviilioikeuden ja kauppoikeuden alalla – ja tehdään selväksi, mikä on toimivaltainen tuomioistuin kulloinkin ja tehdään varmaksi se, että muualla tehty tuomio on täytäntöönpano kelpoinen. On tärkeää, että näin edistetään eurooppalaista oikeusaluetta, joka edistää sitä, että voidaan etukäteen jo ennakoida päätöksiä. Tämä edistää myös sisämarkkinoita. nyt kun lähdetään oikeuden sääntöjä lähentämään toisiaan yhä enemmän, pitää olla kuitenkin varovaisia, on varmistettava se, että heikoimmat osapuolet suojataan. Siksi voin yhtyä siihen lähestymistapaan, jota esittelijä on käyttänyt kuluttajien kannalta. Eli he saavat alusta alkaen tätä suojaa, joka annetaan heikoimmalle. Eli jos on riita kuluttajan ja yrityksen välillä, niin kuluttaja voi aina päättää et kääntyä sellaisen viranomaisen puolen, joka on hänen omassa valtiossaan. Eli voin yhtyä Tsifkan varvaisiin ajatuksiin ekspekaatorista, jos sen loppuminen edesauttaisi tuomioiden täytäntöpanoa, niin pitää kuitenkin huomioida – vastaajienkin oikeudet. Heilläkin pitää olla oikeus riitauttaa päätös silloin, kun ei ole huomioitu heidän oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran onnitella esittelejä ja varjoesittelijöitä. Toivottavasti pääsemme laajaan yksimielisyyteen toiminten välillä ja poliittiseen yksimielisyyteen. Tämä on hyvin tärkeä osa yksityisoikeuden alan yhteistyötä ja tämä on integraation pohja. Kiitoksia ja sitten seuraavaan Masip Hidalgo. Kiitos puhemies. Ne, joilla on ammatista kokemusta tai ovat joutuneet kärsimään eh, tuomioistuinten hitaudesta ja kalliudesta, ymmärtävät, että on tärkeää, että pyritään pääsemään eroon eksekvatuurista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei ole luotettu toisten jäsenvaltioiden toimisten päätöksiin. Tämä tarkoitti sitä, että oli hankalia prosesseja, mutta tällä tavalla päästään siis myös lähemmäksi tätä todellista Eurooppaa, johon pyrimme ja joka on tämän parlamentin työn tavoitteena. Kahdeksan vuotta sitten aloitin työskentelyni juurivaliokunnassa ja siellä oli tuolloin Hollannin ministerit paikalla. Kyseessä oli puheenjohtaja valtio ja tämä asia lähti silloin liikkeelle ja nyt se on valmis. Haluaisin onnitella kollega Tsefka ja komissiota ja kaikkia niitä puheenjohtaja valtioita, jotka ovat asiaa edistäneet tuon jälkeen. Erityisesti mainitsisin Espanjan ja heidän ministerinsä Camañon ja Juan Campon ja sitten pääjohtaja Aurora Mehiänkin muiden muassa. Kiitos. Frau Lichtenberger, bitte. Sitten edustaja Lichtenberger, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Äh, Kiitos. Sydämelliset kiitokset ensin esittelijälle ja kollegoille, joiden kanssa olemme käsitelleet tätä asiaa kahden vuoden ajan. Monet olivat jo epätoivoisia, kun taas tavattiin neuvostoja, taas ähm, vaikeat kysymykset olivat pöydällä, mutta kuitenkin saimme ratkaisun aikaiseksi. Rajat ylittävät toimet, tämä lisääntyy jatkuvasti. Siihen tarvitaan sääntöjä, jotka ovat ymmärrettäviä, selkeitä ja sellaisia, että ne suojelevat heikommassa asemassa olevaa. Tämä tarkoittaa, että me olemme tässä yhteydessä yrittäneet helpottaa oikeuden ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Ja sitten tämä vastavuoroinen hyväksyminen. Kaikki uskovat, että 27 jäsenvaltiota ovat sitä mieltä, että jokaisessa maassa oma järjestelmä on kaikkein paras, mutta meidän täytyy oppia että me hyväksymme sopimuksia ja todistuksia myös muista maista. Tähän on liittynyt paljon epäuskoa. No totta kai esimerkkejä aina löytyy siitä, että oma lainsäädäntö on parempaa kuin toisen, mutta tämä ei tarkoita, että aina näin olisi. Ja siksi tämä on mielestäni oikea askel. On tärkeää, että me olemme vahvistaneet heikompaa osapuolta. Ja mielestäni on tärkeää kuluttajien näkökulmasta, että me annamme heille uusia mahdollisuuksia toimia nopeammin ja selkeämmin, kun ne tekevät kauppoja rajat ylittävästi. Ja myös muutoksen äh, hakulauseke. Tämä on tärkeä kysymys. Se, mitä me äh, olemme esittäneet, tämä on tärkeä askel eteenpäin. Se ei tule olemaan viimeinen askel, mutta se tulee kuitenkin auttamaan meitä siinä, että me voimme antaa kansalaisille se mahdollisuus, että ne, he voivat ymmärtää näitä kysymyksiä paremmin Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Paska. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, pidän suuressa arvossa komission pyrkimistä, pyrkimystä luoda asianmukaisia mekanismeja EU-hun, mutta ongelmien ratkaisutapa ei kuitenkaan ole oikean suuntainen mielestäni. Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät ovat vuosisatojen mukana kehittyneet, kehittyneet omalla tavallaan ja omanlaisikseen. Ne heijastavat omia kulttuuriperinteitään ja myöskin oikeuden käyttö on eri jäsenvaltioissa erilaista. Esimerkiksi Espanjassa yritettiin ottaa pois äidiltään Slovakiassa elänyt äiti. Ja myös sosiaaliturvajärjestelmässä on hyvin suuria eroja ja esimerkiksi Isossa Britanniassa työskenteleviltä muiden maiden kansalaisilta on pyritty ottamaan lapsia pois tavalla, joka ei ole ollut asianmukainen. On aivan merkittäviä eroja näissä järjestelmissä ja tämä ehdotus kaiken kaikkiaan, sillä ei ole mitään tekemistä tosimaailman kanssa. Jäsenvaltiolla on oltava mahdollisuus toimia näissä asioissa ja samoin asianosaisilla. Ja sininen kortti. Panie przewodniczący, szanowny kolego Paszka, czy nie uważa pan? Kiitos puhemies, hyvä kollega Paska ettekö olisi samaa mieltä, että olisi ollut paljon kohtuullisempaa ja käytännöllisempää ja siitä olisi ollut parempia tuloksia myös, jos teidän poliittinen ryhmänne olisi ollut mukana tässä työssä koko sen ajan, kun työstimme Bryssel yhtä, sen sijaan, että nyt esitetään täysistunnossa tällaisia poliittisia kannanottoja. Tällainen kannantyö, joka ei nyt oikein liity meidän työhömme. Ja kollega Paska. Kiitoksia henkilökohtaisesti. En ole jäsenenä valiokunnassanne, olen teollisuusasioiden valiokunnassa, joten en pysty osallistumaan työskentelyynne. Osallistun kyllä hyvin mielelläni keskusteluun näistä asioista. Ja voimme kyllä me puolestani tehdä yhteistyötä. Kiitoksia ja Seuraavana edustaja Enää. À l'usage, on constate que l'espace judiciaire européen... Eurooppalainen oikeusalue toimii yksittäisiä kansalaisia vastaan ja yrityksiä vastaan, mutta siitä on paljon hyötyä suurille yrityksille ja niille kansalaisille, jotka pystyvät maksamaan kalliita asianajia, kansainvälisiä asianajia, jos ajatellaan esimerkiksi kuinka Ranskasta mennään Espanjan suuntaan. Tämä on tästä esimerkkinä. Ja tämä teksti ei paranna tilannetta, vaan tässä, tässä tilanne vain huononee. Tällä tavoin yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio voidaan panna täytäntöön toisessa maassa suoraan ilman mitään muita toimia. Tässä ei sitten enää kiistetä sitä, voidaanko se panna täytäntöön. Ja tämä on mielestäni todellinen askel taaksepäin. Tässä tuskin ollenkaan tutkittaisiin alkuperäisen tuomioistuimen eh, toimivaltaa. Tämä olisi automaattista toimintaa. En voi hyväksyä tällaista, erityisesti jos ajatellaan Oratmantar tapausta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten eurooppalaiset toimielimet ovat eh, ultraliberaaleja toimintatavassaan, niin me olemme siirrymässä liberaalista Euroopasta ortoliberaaliin Eurooppaan. Kiitos paljon. Viimeisenä puhujana poliittisten ryhmien puolesta puheenvuoron saa edustaja Stojanov. Kiitos puhemies. Jatkan siitä, mihin herra Svifka lopetti. Jos tämä asetus toimii niin hyvin, miksi sitä täytyy uudistaa? Tämä liittyy myös siihen, mitä rouva Redding sanoi. Ensinnäkin oikeuspaikka kysymys. Usein suuret yritykset haluavat tällaisen oikeuspaikkasopimukset liittyvät siihen, että he haluavat tuomioistuimen, joka puoltaa heitä Rova Redding sanoi, että tämä lähentää meitä USAn menettelyyn. Minä kyllä öm, ähm, olen samaa mieltä herra Paskan kanssa tässä yhteydessä. Tämä federalisaatio Euroopassa ei ole hyväksyttävä minun mielestäni. Kiitoksia. Kolme kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa omissa nimissään. Ensimmäisenä Roberta Angelilli, olkaa hyvä. Presidente, eh, vicepresidente. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Reding, onnittelen teitä ja esittelijää siitä, että olette onnistuneet tuomaan turvallisesti satamaan tämän hyvin monimutkaisen asian. Pit, pitkällisten keskustelujen päätteeksi lopulta saatiin aikaan sopu neuvoston kanssa ja tuossa sovussa myös parlamentin näkemykset tulevat näkyville. Tärkein asia on ekse, eksekvatuurista luopuminen poikkeuksitta. Ja tämä on erityisen tärkeä askel sen takia, että kun luovumme siitä, niin poistamme kokonaan välivaiheen menettelyn, josta on ajan saat, aikojen saatossa tullut pelkkä muodollisuus. Tietenkin tämä sopimus tuo myös lisää oikeusvarmuutta kuluttajille. He voivat kääntyä kansallisen tuomioistuimen puoleen, jos he haluavat nostaa kanteen kolmannessa osapuolessa toiminutta tai toimivaa yritystä vastaan. Sitten oikeus valinta kysymyksissä, jotta voitaisiin välttää epäedulliset menettelytaktiikat asianosaisten ja syytettyjen kannalta on saatu parannuksia ja oikeus on saatavana jatkossa vähemmän byrokraattisesti ja edullisemmalla tavalla. Tämä on hyvin tärkeää sekä yrityksille että kuluttajille, niin kuin kaikille muillekin. Ja tämä byrokratian poistaminen ja prosessien äh, yksinkertaistaminen on varmasti tervetullutta. Kiitos ja Flashikova. Kiitos puhemies, komission jäsen. Mm, mitä oikeusalueen luomiseen tulee, me tarvitsemme sellaisia toimia, jotka toimivat rajat ylittävästi. Mutta meillä on kuitenkin vielä esteitä. Täällä on mainittu esimerkkejä. Ja jotta meillä ei olisi enää ongelmia, niin me tarvitsemme sääntöjä, jotka estävät intressikonfliktit niin, että tuomiot voidaan myös tunnustaa muissa jäsenvaltioissa. Siksi kansalaisille on tärkeää ottaa huomioon myös Bryssel 1-asetus. Me tarvitsemme kuitenkin tiettyjä uusia määritelmiä. Mielestäni on hyvä, että eksekutuurimenettelystä luovuttiin. Me haluamme tuomioiden vapaata liikkuvuutta ja oikeusturvaa täytyy parantaa ennen kaikkea ja meidän täytyisi suojella heikompia. Oikeusmenetelyn täytyy olla oikeudenmukaisia. Kiitos. Madame Chico. Kiitoksia. Sitten Tikau. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Oikeuden vapaan alue mahdollistaa sen, että voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön päätökset, jotka on tehty oikeudessa tai oikeuden ulkopuolella, jotta tämä alue saataisiin voimaan. Tarvitsemme juridisia siviilioikeudellisia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia rajat ylittävästi, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. On siis pantava täytäntöön toisen maan päätökset. Tämä lisää oikeusvarmuutta ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä tämän päätöksen ilman mitään erityistä menettelyä. Näin tulee vähemmän kustannuksia, lisätään kuluttajien ja kansalaisten oikeusvarmuutta ja edistetään myös niiden jäsenvaltioiden tilannetta, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa ja näin huomioida myös kolmasen osapuolen itsenäisyys. Tätä varten tarvitaan nämä esitetyt muutossäännöt, jos halutaan suojata osapuolten oikeuksia, niin tässä on tärkeä siellä artikla 96, erityisesti jos ajatellaan niitä henkilöitä, joilla ei ole kotipaikkaa jäsenvaltiossa jotta tämä henkilö voitaisiin haastaa tuomioistumien missä tahansa jäsenvaltiossa, jos kyseessä ovat kaupalliset sopimukset tai työsopimukset on suojattava työntekijöitä kilpailusääntöjen avulla, jotka ajavat heidän oikeuksiaan paremmin kuin nykyiset säädökset. Ja on hyvä, että täällä mainitaan myös perusoikeuskirja nimeltä. Kiitoksia. Sitten Catch the Eye-menettelyssä ei ole ollut puheenvuoropyyntöjä. Haluaisiko joku käyttää sellaisen? Ei, joten komission jäsen, olkaa hyvä. Puhemies, tämä ehdotus on todellakin merkittävä uudistus. Ja niin parlamentin kuin muidenkin toimielinten on syytä olla ylpeä siitä. Toteutuessaan se mahdollistaisi sen, että voimme rakentaa siltoja eri oikeusjärjestysten välille jäsenvaltioissamme. Askel on tärkeä siitäkin huolimatta, että kaikesta ei esimerkiksi saatu sopua, kuten välitysmenettelyistä tai tai työmarkkinatoimiin liittyvistä oikeudellisista kanteista, mutta kuitenkin tässä mennään nyt oikeaan suuntaan ja tämän jälkeen otetaan sitten lisää askelia. Kiitän niitä kollegoja siitä, jotka ovat tuoneet esille sen, kuinka kauan näistä asioista jo on keskusteltu ilman, että kuitenkaan on päästy eteenpäin ja vasta Lissabonin sopimuksen myötä pystyimme toteuttamaan toimia, joita tarvitaan siihen, että kaikki järjestelmät kaikissa jäsenvaltioissa voidaan ottaa vakavasti. Täysivaltaisesti nyt tunnustamme tuomioistuinten tekemien päätösten ja antamien tuomioiden kaikkinaisen tunnustettavuuden. Kansalliset tuomioistuimet panevat täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa annettuja päätöksiä aivan kuin ne olisi annettu kyseisessä jäsenvaltiossa. Ja tästä juuri on kysymys tuomioiden vastavuoroisessa tunnustamisessa ja sitä tarvitaan, jos haluamme saada vapaasti liikkumaan paitsi tavarat ja palvelut niin myös ihmiset ja tuomiot. Tämänpäiväinen mietintö todella tuo hyötyä ihmisille, kansalaisille ja yrityksille. Ja se tulee sitten historiallisessa katsannossa olemaan merkittävä askel mantereen laajuisen oikeusjärjestyksen luomisessa. Kiitoksia varapuheenjohtaja ja sitten lopuksi vielä E, esittelijä puolitoista minuuttia. E, Kiitos. Minä haluaisin kiittää kollegoita keskustelusta. Kiitos, että esititte kantanne tähän kysymykseen liittyen. Olen täysin samaa mieltä komission jäsen Redingin kanssa. Kun kaksi vuotta sitten aloitimme käsittelyn, niin kaikki Komissio, neuvosto ja parlamentti, kaikilla oli oma visio siitä, miten työ tulisi saattaa päätökseen. Ja olen täysin varma siitä, että me emme ole tuhonneet hyvin toimivaa lainsäädäntöinstrumenttia, olemme parantaneet sitä ja olen vakuuttunut siitä, että oikeuskulttuuri Euroopassa on vahvistunut. Kansalaiset, yritykset ovat saaneet välineen, joiden avulla he voivat paremmin toimia markkinoilla. Parlamentti tulee varmasti hyväksymään tämän asiakirjan. Haluaisin kyllä, että neuvostokin sen hyväksyy niin, että kaikki voivat sanoa, että me olemme tehneet hyvää työtä. Vielä kerran kiitos kaikille. Kiitos esittelijä. Keskustelu asiasta päättyy tähän ja huomenna kello 12 äänestetään tästä mietinnöstä. Sitten siirrymmekin toiseen kohtaan, seuraavaan kohtaan esityslistalla. Siinä on kyse sulista kysymyksestä.